Presidente! Merci. La seduta è ripresa. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja on teille jaettu. Jos kommentteja on, niin sitten, jos ei ole, niin sitten ne pidetään ilmoitamme hyväksytyiksi. Ensimmäinen kohta esityslistalla on komission julkilausuma liittyen Euroopan turvallisuus-